tästä. Äänestys huomenna kello 12.30. Seuraava mietintöesityslistalla esityslistalla. Sonia Alfano aiheesta järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissa. Annan esittelijälle neljä minuuttia. Kiitos puhemies. Olen oikein tyytyväinen siihen työhön, mitä on tehty kaikkien poliittisten ryhmien kesken, erityisesti varjoesittelijöiden kanssa. EPPstä, <clears throat> e Goestan vihreistä ja mm, kaikki nämä varjoesittelijät ovat antaneet oman panoksensa siihen, että on saatu aikaiseksi kunnianhimoinen teksti. Mafiatin järjestäytynyt rikollisuus on tärkeä uhkaa kansalaisten vapaudelle. Ensimmäistä kertaa viitataan nyt virallisessa asiakirjassa mafioihin ja siihen, että niistä on päästävä eroon kansainvälisesti. Meidän on keskityttävä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja mafioihin siksi, että Europolin asiakirjat tekevät selväksi sen, että kyseessä on metastaasi. Kyseessä ovat instituutiot, jotka ovat tulossa eri maiden instituutioiden ja osiksi. Ja nyt on koordinoitava työtä, etsittävä sellainen hoito, joka huomioi kuinka vakava tilanne on. Lähdetään liikkeelle siitä, että kuullaan niitä, jotka päivittäin seuraavat tilannetta. Haluaisin kiittää kaikkia tuomareita, jotka joka päivässä työssään ovat saaneet aikaiseksi näitä ratkaisuja. Heidän valtava panoksensa on mahdollistanut taistelun tätä suurta vitsausta vastaan. Meidän on erityisesti tarkasteltava kaikkea sitä pääomaa, joka voi liittyä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Komissio aikoo tehdä ehdotuksen, joka koskee omaisuuden jäädyttämistä ja takavarikoimista. Tämä on hyvin tärkeä ja on hyvä, että Reading on tehnyt asian selväksi, tarvitaan sellaiset säännöt, joiden pohjalta voidaan jäädyttää rikollisten pääoma ja voidaan todellakin jäädyttää heidän tilinsä heidän järjestäytyneiden rikollisten kiinteä ja irtain omaisuus, jos vain katsotaan, miten tämä asia etenee, niin tämä olisi turhaa. Meidän on ryhtyvä toimiin EUn tasolla. Tarvitaan harmonisointua, harmonisointia kaikille säännöille. Tarvitaan uhriluetteloita, mafia, toimintaluetteloita, Europolin, Eurojustin ja Olafin yhteistyötä. Muun muassa tarvitaan tuomioistuinten parempaa yhteistyötä, on edistettävä tuomioiden vastavuorosta tunnustamista, tarvitaan myös lisää avoimuussääntöjä, jotteivät varat joutuisi rikollisille. Tarvitaan sääntöjä, jotka koskevat rahanpesua ja rahojen kierrättämistä, jota ei voi käydä niin, että rikollista tulee ehdokkaita vaaleissa. Kansallisvapauksien valiokunnassa tästä asiasta on pitkään puhuttu. Toivottavasti nyt päästään sanoista tekoihin perustamissopimusten mukaisesti ja kunnioittain sitä demokraattista tilannetta, että parlamentille annetaan oikeuden asioissa oma roolinsa kansalaisten puolustamisessa. Siksi pyytäisimme, että komissio huomioisi Euroopan parlamentin kannan tässä asiassa. Ja toinen hyvin tärkeä asia on se, että korostaisin tätä Euroopan parlamentin ensimmäistä askelta. Haluaisin muistuttaa kaikille mafian ja rikollisuuden uhreille, kaikki, jotka ovat hengellään joutuneet maksamaan sen, että heitä ovat vastustaneet. Heidän pitää olla meidän johtotähtenämme ja näin pystymme sitten huomioon esimerkiksi äänestyksessä heitä seuraamaan. Kiitos. Grazie, onorevole Alfano. Kiitos, hyvä kollega Alfano. Seuraavana Jakolino. Kiitoksia puhemies. Rouva komission jäsen, haluaisin onnitella esittelijää tästä vahvasta aloitteesta, joka on hyvin tärkeä, kuten alleviiva sitten kyseessä on ponnistelu, joka yhdistää kaikki poliittiset ryhmät. Vihdoinkin yksittäinen puitteisto käsitellä tiukemmin mafiaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Näiden toimien ansiosta ja erityisesti komission varmastikin tekemien aloitteiden kautta meillä ei enää tule olemaan niitä esteitä, joita nykyisin on olemassa jäsenmaiden välillä, kun halutaan takavarikoida mafian rahat ja voimme toimeenpanna kaikki oikeuden päätökset jäsenmaissa. Todellisia vankituomioita niille, jotka ovat syyllistyneet tämän tyyppisiin rikoksiin. Voimme käyttää hyväksi tässä todistuksia. Sen jälkeen voimme takavarikoida omaisuutta ja suunnitella lainsäädäntöä, joka suojelisi kansalaisia yhä enemmän ja joka olisi uudistavaa. Ja erityisesti voisimme vastata niille, jotka eivät ole halunneet alistua mafian edessä. Kiitos. Zaborska. Kiitos seuraavana kollega Zaborska. Grazie, signora presidente. Kiitos puhemies. Rouva komissaari. Kansalaisten suojaaminen järjestäytyneeltä rikollisuudelta on hyvin tärkeää EU:ssa. ssa Tärkeämpää kuitenkin on vielä se, että haavoittuvia ryhmiä suojellaan, lapsia ja nuorisoa nimittäin. Mm. Ja, en, ja lapsi ei voi suojella ilman, että vanhemmat tekevät yhteistyötä. Minä neljä vuotta sitten käynnistin kampanjan Tiedättekö, missä lapsenne on juuri nyt? Ja levitin kampanjan aikana tietoa uhkista. Ja minä olen tavannut kolme komissaaria kampanjani aikana ja vaikka lapset tällä hetkellä ovatkin järjestäytyneen rikollisuuden uhkan alla, niin en ole vielä saanut komissiolta minkäännäköistä positiivista vastausta aiheeseen. La parola all'onorevole. Kiitoksia, kollega Kosta e mm, io mi complimento con la relatrice Alfano per questa importante relazione. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä. Sen pitäisi olla työn pohjana Euroopan parlamentille tällä alueella. Meillä on uusia vahvistettuja toimivaltoja Lissabonin sopimuksen myötä ja näin me voimme hyökätä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan Euroopassa komission tuella ja meidän pitää varmistaa, että meillä on jäsenmaiden ja Euroopan unionin tasolla tarvittava lainsäädäntö. Tämä on hyvin tärkeää. Eräät ehdotukset edustavat minun valiokuntani esityksiä. Meidän täytyy ottaa huomioon myöskin uhrit ja olla realistisia, mitä tulee ihmiskauppaan, erityisesti alaikäisten tilanteeseen. Tämä pitäisi ottaa hyvin tarkasti huomioon. Kun tarkastelette tekstiä, huomaatte, että nuoret naiset ovat suorasti tai epäsuorasti rikosten uhreja. Tämän vuoksi me tarvitsemme erityisiä toimia, jotta voisimme suojella naisia, jotka ovat väkivallan uhreja myöskin silloin, kun he ovat liittyneet tällaiseen rikollisuuteen. Meidän pitää tarkastella myöskin sitä roolia, joka meillä on. Monet naiset taistelevat tätä rikollisuutta vastaan myöskin poliisivoimissa ja oikeuslaitoksessa, mutta pyrkivät myöskin opettajina muuttamaan nuorten asenteita. Kiitos vaan hyvä. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen on osa Euroopan oikeuspolitiikkaa. Tämän yksi prioriteetteja on parantava yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tarvitaan parantoja lainsäädäntöön parannuksia lainsäädäntöön erityisesti niihin välineisiin, jotka parhaiten torjuvat järjestäytynyttä rikollisuutta ja mafioita. Minä voin yhtyä siihen Sonia Anfanon ajatukseen, että päätettäisiin aloitteesta, jolla tuomitaan menetetyksi rikoksen tuottama hyöty. Minä olen myös sitä mieltä, että pitäisi jakaa nämä varat sitten hyvin tarkoituksiin ja pitäisi käyttää esimerkiksi uhrin suojeluun nämä menetyksi tuomitut varat. Kiitos ja seuraavana kollega Albrecht. Ja, vielen Dank, Frau Kiitos puhemies. Hyvä vara puheenjohtaja, hyvä komissaari ja kollegat. Tässä kohdin on löytynyt hyvä kompromissi. Kiitän vielä kerran esittelijää. Vihreät tukevat tätä mietintöä. On hyvin tärkeää, että asiassa päästään eteenpäin. Komissiohan on jo tehnyt ehdotuksia ja on hyvä, että myös parlamentti tuo sanansa esille siitä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Me emme kaikkia komission ehdotuksia hyväksy, mutta keskustelua on hyvä jatkaa. Ja minun vetomukseni nyt jäsenvaltioille ja neuvostolle siitä, että olisi tärkeää tietää, miten yhteistyötä voidaan kehittää, kun ajatellaan oikeus- ja poliisiasioiden yhteistyön normeja ja standardeja ja jotkut jäsenvaltiot ovat aika lailla vielä sitä vastaan, että yhtenäistetään näitä vaatimuksia rikollisuuden torjunnassa. E, ja parlamentissakin on hyvin tärkeää, että näissä asioista päästä yksimielisyyteen. Kiitos. Kiitos ja sitten kollega Paska. Kiitoksia rouva puhemies, rouva komission jäsen. Viime vuoden lopulla neuvoston julkaisi raportin liittyen siviilien surmiin Kosovossa ja tuolloin Ramartin huomautti, että Hashmin Batsi, joka oli pääministeri tuolloin, oli huhujen mukaan johtanut rikollisorganisaatiota 90-luvun lopulla. Tämän vuoksi Euroopan unioni on alkanut tutkia näitä väitteitä liittyen Martinin Tiedämme kaikki, että nämä syytökset ovat hyvin vakavia ja meidän ei pitäisi luottaa vain Kosovon kansallisiin viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään tässä kysymyksessä, erityisesti koska useita murhia on tapahtunut tällä välillä. Tämän vuoksi tämä asia on Balkanille hyvin tärkeä. Grazie la parola. Kiitos ja sitten annan puheenvuoron komissaari Redingille. Thank you, Chair, and... Kiitos puhemies ja kiitos oikein paljon edustaja Alfanolle tästä hyvin kattavasta mietinnöstä. Täällä on pitkä suosituslista ja komissio varmasti inspiroituu tulevassa työssään niitä tutkiessaan. Järjestäytynyt rikollisuus kattaa paljon erilaisia aspekteja, jotka liittyvät eh, rikollisuuteen tämä on maailmanlaajuinen ilmiö ja myös sen torjunta on maailmanlaajuista ja siksi on selvää, että on paljon suosituksia, jotka eivät koske ainoastaan sisäasioita. Monista suosituksista tulee olemaan hyötyä komissiolle, kun pyritään valtavirtaistamaan järjestetyn rikollisuuden torjuntaa muihin alueisiin, erityisesti suhteessa kolmansiin maihin. Me aiomme pyytää jäsenvaltioita allekirjoittamaan ratifioimaan olemassa olevat välineet, jotka ovat rakennuspalikoita. Nämä välineet pitäisi myös panna täytäntöön sekä EU:ssa että kumppanuusvaltioissa. Järjestetään rikollisuuden torjunnan puitepäätöksen toteutumisesta tehdään tutkimus ja näin saadaan selvä kuva tilanteesta. EU-lähestymistapa järjestelyiseen rikollisuuteen on strateginen lähestymistapa. Meillä on yhteiset päämäärät ja siitä päätettiin sisäisen turvallisuuden tiedonannossa marraskuulta 2010 meillä on erinäisiä päämääriä, joihin pyrimme ja ensinäinen vuosiraportti sisäisen turvallisuusstrategian täytäntöönpanosta antaa sitten yksityiskohtaisempaa tietoa. Yksi avain tavoitteista on se, että voidaan torjua järjestäytynyt rikollisuus niin, että pystytään varmistamaan se, että rikollisuus ei tuota hyötyä. Siksi meidän on panottava juuri rikoksen tuottavan rahalliseen hyötyyn. Meillä on korruption vastainen eh, työ käynnissä ja tämä edistää sitten jäsenvaltioiden tasolla tehtävää työtä, kun pyritään ero tästä ilmiöstä. Jos ajatellaan rikoksen tota, hyödyn menetetyksi tuomitsemista, tämä on tärkeä asia. Meillä on nyt tulossa uusi lainsääntöehdotus nykyisten välineiden sijaan ja näin voidaan helpottaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia toimita menetetyksi varoja. Tarvitaan myös rahoituksen liittyvää tutkimusta. Se on hyvin tärkeä väline ja siihen esitetään strategia vuonna 2012. Europol ja Eurojust ovat myös hyvin tärkeitä jatkossakin, kun pyritään edistämään poliisia oikeuslaitoksen yhteistyötä. On paljon hyviä esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi lapsipornografian ja ihmiskaupan alalla on päästy hyvin tuloksiin. Meidän on mietittävä sitä, miten näiden virastojen toimintaa voidaan helpottaa tulevaisuudessa. On paljon muitakin seikkoja, hyvä esittely, jotka löytyvät täältä mietinnöstä, niin niihin palataan hyvinkin konkreettisesti esimerkiksi huomenna komissio aikoo tehdä esityksen tiedon annoksi, jolla pyritään toimimaan vahvemmin huumausaineita vastaan. Ja kerrotaan, että laittomia huumausaineita lähdetään torjumaan ihan uudella tavalla. Eli tässä nyt edistytään todellakin nopeasti ja toivomme, että te jatkossakin autatte etenemään ettei ainoastaan mietintöjen kautta, vaan myös ihan konkreettisissa toimissa, jotka ovat tulla tarpeellisia. Komissaari. Kiitos komissaari. Päätän keskustelun tästä aiheesta. Huomenna aiheesta äänestetään kello 12.30. Nyt sitten esityslistalla Christian Dan Redan